Dear colleagues, I think that we can... Hyvät kollegat, voimme varmaan aloitella. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen. Jos mitään vastalauseita ei ole, esityslista voidaan hyväksyä muutoksitta. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset missiot Ekan ja Dubaihin. Teillä asiakirjasta löytyvät asiakirjat, jotka liittyvät vierailuun kemikaalivirastoon Helsinkiin. Sitten tulkkaus on käytettävissä 13 kielellä tässä kokouksessa. Ja e-meeting-sovelluksesta löytyvät kokousasiakirjat ja tämä kokous välitetään internetin kautta. Ja sitten koordinaattoreiden ilmoitukset, jos kukaan niitä ei vastusta, ne voidaan hyväksyä, ne on välitetty teille sähköisesti. Sitten pöytäkirja 12. ja 13. lokakuuta kokouksesta, jos niitäkään ei vastusteta, niin pöytäkirja hyväksytään. Kohta viisi. kerron valiokunnan jäsenille vireillä olevista to- toimielinten välisistä neuvotteluista, jotka koskevat lääkinnällisiä laitteita ja in vitro diagnostiikka lääkkeitä. 3. joulukuuta käytiin trilogi ja tässä luku 5 ja korkeimman riskin laitteiden arviointi oli yksi tärke- tärkeitä asioita. Ja sitten valvonta tässä katsotaan tapauskohtaisesti sitä, miten toimitaan. Kohdassa, kappaleessa seitsemän on vain pienempiä kohtia. Molemmat kannat ovat aika lähellä toisiaan. Kuudes kolmikantaneuvottelu pidetään tammikuun lopussa tai helmikuun alussa Alankomaiden puheenjohtajakaudella. Sitten toinen trilogi, joka liittyy elintarvikerehu elintarvikerehu-lainsäädännön valvontaan on tulossa. Silloin voidaan keskustella ensimmäisistä artikloista ja tärkeimmistä pääperiaatteista. Delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset ja niiden käsittely jätetään myöhempään vaiheeseen. Ja nyt keskustellaan myös useista teknisistä kysymyksistä. Kolmas trilogi pidetään 16. joulukuuta. neljäs trilogi kun sitten polttomoottoreista. Kapeita traktoreita koskeva neuvoston ehdotus on ollut käsittelyssä ja neuvosto on vahvistanut esimerkiksi nostureita koskevan kantansa. Esimerkiksi sisävesialukset ja puuvillan korjuu laitteet, ne tulevat esille vasta myöhemmässä vaiheessa. ja trilogiat kuin 13. ja 14. tammikuuta. Nyt sitten kohta kuusi esityslistalla. Vastustus 106 artiklaan. Todelliset ajonaikaiset päästöt. Tässä useat ryhmät, SDAL, Vihreät, GUE ja EFDD, ovat esittäneet vastalauseen ja annan puheenvuoron Ensin Mattias Grootele STstä. Kiitos puheenjohtaja. Vastalausesta äänestetään tänään. Kyse on tässä oikein niin kutsutusta RDE-testistä, ajon aikaisista todellisista päästöistä. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että testi tarvitaan, joka heijastaa todellisuutta, joka voidaan parhaiten teillä toteuttaa ja johon kuuluu joustavuutta. Tai siis äh, joustavuutta, jota nykyisessä menettelyssä on, ei enää olisi. Meillä on Eurovisio Euro 6 2007 2008 niin niistä on lainsäädäntö laitettu liikkeelle. Siitä on jo jonkun verran aikaa ja kaikki olemme silloin pyrkineet löytämään suuren äh, parhaimman tien ja sitten suurella enemmistöllä hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädännöt euro 5, 180 mikrogrammaa typioksideja per kilometri ja 80 grammaa sitten euro 6, mikä nyt on astunut voimaan tänä vuonna. Meille on ollut aina tärkeää että näistä asioista pidetään kiinni, noudatetaan. Varmasti on kyse siitäkin, että miten ajajat kaasujalkansa ja kaasupoljenta käyttävät, että sieltä voi tulla erilaisia tuloksia. Komissio on kuultu. Hän on, komissio on ehdottanut 1,6 arvoa tekijäksi tai kertoimeksi. Miten se on sitten saatu aikaan, yhteenlaskettu, kysyttiin. Ja komissio sanoi, että kaikki on tieteellisesti osoitettu ja todistettu ja läpilaskettu kaikki mahdollinen on siinä ja tämä se arvo täytyy olla. Tekninen komitea on tästä päättänyt, että kerroin olisi 2,1. Siis raja-arvon ylitys 20 prosentilla. Tässä asiassa ei ole kyse pelkästään lainsäädännöstä. Siinä voidaan, olla eri mieltä. Joku halusi euro viiden, palata siihen standardiin, joku toinen halusi euro kutoseen mennä. Kyse on myös siitä, että meidän täytyy pitää huolta siitä, että se mitä täällä olemme päättäneet, että ainakin puoleksi edes vastaisi sitä loppujen lopuksi, mitä lakikirjassa on ja mikä toteutetaan. Ja 210 prosentin ylitys kertoimelle, josta me olemme täällä päättäneet. Miten tämä pitäisi edes selittää ihmisille? Meidän ryhmämme on sen vuoksi sanonutkin intensiivisten neuvottelujen jälkeen, että tämä kerroin 2,1, tätä emme voi tällaisena tukea. Ja myöskin tämä pidempiaikainen kerroin, jota ei ole rajoitettu ajallisesti, niin sitäkään emme tässä muodossa voi tukea. Ja uskon, että jos vastalause on tänään menestyksikäs, niin sitten meillä on mahdollisuus tässä väliaikana ja ensimmäiset viestit ja signaalit meillä on, että siellä voidaan edelleen neuvotella että tästä ei todellisuutta tule. Tarvitsemme reaalisen testimenettelyn reaalisissa, todellisissa olosuhteissa. Tämän on velkaa ihmisille tuolla ulkona ja tätä vastalausta tuemme näin muodon ryhmänä tänään. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Seuraavaksi Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Chairman. arvoisa puhemies Kiitos. Sitten Kiitoksia Hyvät kollegat, GUE NGL-ryhmä tukee tätä päätöslauselmaesitystä ja emme voi kerta kaikkiaan ainoana demokraattisena päätöksentekoelimenä euroopan unionissa uh, sorry.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 You can start another time. English works now. Yes. Okay. okay. Yeah. yeah, <laughs> I, I can finish already. <laughs> <laughs> <clears throat> Hyvät puheenjohtaja, hyvät kollegat, GUE NGL-ryhmä tukee tätä esitystä. Emme kerta kaikkiaan voi ainoana demokraattisena päätöksenelimenä Euroopan unionissa – hyväksyä sitä että komissio laatii asetusmuutosehdotuksia jotka ovat täysin voimassa olevan asetuksen kirjaimen ja hengen vastaisia. nyt valitettavasti ylitetään komissiolle annetut toimeenpanovaltuudet ja korkealta jos yritetään muuttaa asetuksessa annettuja päästökertoimia sallimalla todellisten ja laboratoriomittausten välisen eron olla ensin kaksi yksi kertainen ja viiden vuoden päästä vieläkin puolitoista kertainen. milloin oikeastaan aiomme saavuttaa annetut päästörajat? tällä menolla tuskin koskaan. euro kuusi päästöraja on kahdeksankymmentä milligrammaa kilometriltä joka on teknisesti täysin mahdollista saavuttaa me vaadimme uutta asetusehdotelmaa pöytään koska me kuitenkin puhumme demokratian demokraattisen päätöksenteon lisäksi ihmisten terveydestä ja ympäristön tilasta emme yhtään sen vähemmästä. kiitoksia. Thank you very much, Mr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 Niissä kepensa on toteutettu dieselautot, niin NOx oli 80 milligrammaa per kilometri. Se oli se standardi, jossa me kaikki yhteislainsäädäntöjinä halusimme tehdä työtä sitä kohti, mutta siitä on monta vuotta. Sama päätös, kun eurokuutospäätös tehtiin, saatiin kuusi vuotta toimeenpanoaikaa, mutta samaan aikaan päätettiin myös, että uudet todellisen ajon testit kehitettäisiin. Eli jos samana vuonna tiedettiin, että uusia testejä kehitettäisiin, vielä mehän voimme edelleen keskustella laajasti, että miksi komissiolta kesti näin kauan näitä uusia testejä ehdottaa. 2014 uusien autojen pitäisi noudattaa 20 milligramman sääntöä per kilometri. Tästä yhteislainsäädäntöä päätettiin. Ensimmäinen syyskuuta viime vuosi. Kaikki Euroopan markkinoille tulevat autot pitäisi noudattaa 80, kilometriä, 80 milligrammaa per kilometri. Haluaisin vain muistuttaa teille, että Yhdysvalloissa standardi on noin 40 milligrammaa per kilometri. Kaliforniassa standardi on 35 milligrammaa per kilometri. Ja osa autoteollisuudesta noudattaa amerikkalaisia standardeja. Näin. Ja siis jos autoteollisuus haluaa vakuuttaa meidät, että ei ole mahdollista noudattaa, heillä on paljon selittämistä, että miksi sitten Yhdysvalloissa ei voida, dieselautoillakin. Tiedämme, että on vähemmän dieselautoja, mutta heillä on dieselautoja, jotka noudattavat standardia. Teknisesti se on toteutettavissa. Oli vain taloudellinen syy, miksi he yrittivät siirtää Euroopan sisällä rajaa mahdollisimman kauas, ei teknistä syytä. Nyt ollaan tässä. Ja mistä Eurooppa nyt päättää? Ainakin jäsenvaltioiden johtajat päättävät vesittää standardia teknisen komitean kautta, joka käyttää vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Tässä on nyt äh, tärkeitä kysymyksiä. Miksi on päätetty äh, ylimenokaudesta, että uusi standardi sitten pätee vasta 2021, mikä tarkoittaa, että täytäntöönpanoaikaa pidennetään teknisessä komiteassa, kun taas jo silloin vuosia sitten päätimme, että 2014 pitäisi jo noudattaa. Ja toiseksi, jäsenvaltiot sopivat että vaatimusten mukaisuuden tunnus vuoden 2001 jälkeen pitäisi olla 1,5, mikä tarkoittaa, että jokainen dieselauto saa päästää 120 milligrammaa per kilometri teknisessä komiteassa. He vesittävät standardin, josta sovittiin yhteislainsäätäjien päätöksellä vuosia sitten. Pyysimme komissiota, kun he ehdotuksen tekivät, että miten he voivat selittää sen, että voi olla pidempi aika täytäntöönpanolle ja korkeampi päästöarvo. Ja he sitten sanoivat, että tarvitsemme tilastovirheen uusien testien vuoksi. Ehdotuksessaan he, heiltä tuli kaava tai muotoilu ja perustelu sille, mikä tilastovirhe voisi olla. Ja he saivat sitten tämän vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuun 1,18. Poliittisesti jäsenvaltiot päättivät 1,5. Tämä on poliittinen päätös joka on tehty teknisessä komiteassa. Eli vaikka poliittisesti ollaankin sovu, soputilanteessa, mikä oli siis outoa, koska aiemmin vuosia sitten ei oltu poliittisesti, mutta siis vaikka olisikin poliittisesti siitä, niin ei voida sallia, että tällaisia päätöksiä tehdään kom- teknisessä komiteassa ilman, että yhteislain, yhteis- lainsäätäjillä ole mitään roolia, mitä me olemme. Tässä asetetaan ennakkopäätös, jossa Euroopan parlamentti ohitetaan ja standardia vesitetään heikemmäksi teknisessä komiteassa. Tässä on kyllä tarpeeksi syytä tätä vastustaa tätä päätöstä ja odotan kaikilta poliittisilta ryhmiltä tässä salissa, että he kantavat poliittisen vastuunsa nyt ja vastustavat tällaista vesittämistä yhteislainsäätäjän roolille, koska se on tässä pelissä. Thank you to you and now Miss Evi. Kiitos. Seuraavaksi Evi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen täysin yhtä mieltä kollegoiden kanssa, tähän asti sitten puhujien kanssa. EFDD-ryhmän Italian valtuuskunta tukee tätä vastalausetta. Ja tässä kuulimme jo laajasti miksi. Ja haluan kuitenkin vielä täsmentää sitä, että tässä perusasetusta muutettaisiin merkittävällä tavalla tässä muodossa, kun mitä meillä nyt ehdotetaan. Tätä emme voi hyväksyä. Tekniset komiteat ovat ehdottaneet ja tukeneet täysin poliittisia kantoja ja keskustelun täytyy pysyä myös poliittisella tasolla. Ja tällä uudella tekstillä annettaisiin vain entistä suurempia palveluksia, tehtäisiin palveluksia autoteollisuudelle, joka on huijannut, ei yhtä tai vain kaksi kertaa kuluttajia samoin autoteollisuus saastuttaa. Emme kaikki todella yhdessä puolemme tätä vastalausta, josta pian äänestämme. Kiitoksia. Seuraavaksi Girling. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minun kantani on erilainen. Ymmärrätte sen siitä, että ryhmäni ei ole tässä mukana. Se kantaa eroa siinä mielessä, että olisiko tarvetta parantaa ilmanlaatua kun esittelen niissä kysymyksissä, niin totta kai tämä on tekemiseni keskiössä. Tässä ei ole kyse mielipideerosta, jos ajatellaan sitä, että halutaan saada nämä todelliset ajonaikaiset päästötestit. Sillä on siitäkin täysin samaa mieltä, mutta haluan vain muistuttaa jäseniä siitä, mitä he tekevät, kun hylkäävät tämän. Tässä tehdään poliittinen asia tästä, kyllä, loistavaa, mutta olkaa varovaisia siitä, mitä siinä ollaan tekemässä. Siinä viivästytetään sitä, että RDE otetaan käyttöön. Se tämä lokakuun sopimus edustaa sopimusta komission ja neuvoston välillä, että he hyväksyvät sen, että poistutaan pois tyyppihyväksynnästä ja mennään kohti RDE-testejä, eli että olisi todelliset testaukset ja PMSn e myötä nämä testaukset, eli ne kovien päästöseurantajärjestelmän mukaan. Kyllä keskustelua pitää käydä, mutta tuo muutoksen periaate on kyllä tässä teknisen komitean asiakirjassa ja sopimuksessa. Minusta on tärkeää, että päästään eteenpäin ja saadaan tuo mukaan niin pian kuin mahdollista, mutta pitäisi ottaa huomioon, että vaatimusten mukaisuuden tunnusluvut on otettu huomioon eri tavalla. että on täysin mahdollista, että ei vastusta tätä, mutta sitten meidän, meille valiokuntana yhdessä komission ja mahdollisesti neuvoston kanssa Yhteistyöllä sillä on, tämä on nähty neuvostosta, että he haluavat neuvotella. Näimme, mitä pöydällä oli Dessin mietinnön aikana. Eli että halukkuutta antaa yh- parlamentille yhteispäätösvaltuudet näistä vaatimusten mukaisista tunnusluvuista. En ollut huoneessa, että en ymmärrä, miksi sitä vastustettiin, mutta ilmeisesti se, hyvä, se hylättiin melko selvästi, mutta halukkuutta kyllä on. Ja varmastikin voimme löytää tavan päästä eteenpäin, eli että on sopu, joka sallii sen, että nyt siirrytään kohti RDE. Tässä pitää muistaa, että jos tämä hylätään, niin sitten ei mennä kohti todellisia aina päästöjä. Niin ei käy. Ja voidaan sanoa, että halutaan jotakin takaisin heiltä huhtikuun alkuun mennessä. Sitä voidaan vaatia, mutta heidän ole pakko sitä tehdä. Joten viivästyksestä tulee useita kuukausia, puoli vuotta, vuosi. Miksi me tekisimme näin? Politiikka on mahdollisuuden taidetta, että saadaan asioita tehtyä se, että nyt vain vastustetaan tätä, niin okei, saattaa vaikuttaa hyvältä, mutta sillä ei saada mitä me haluamme. Ja haluaisin huomauttaa vielä, jos katsotte päätöstä, joka tehtiin teknisessä komiteassa, jos katsotte artiklaa, tämä löytää se 14, ehdotusokappale 14, komissio, tämä tarkistaa RD-testimenettelyn säännökset ja sovittaa ne ottamaan huomioon uudet ajoneuvoteknologiat ja pitää varmistaa niiden tehokkuus. Samalta osin komissio tarkistaa vuosittain vaatimusten mukaisuuden tunnusluvut teknisen kehityksen huomioon ottaen, ja se pitää ottaa myös PMS-testit, PEMS-testit. Tässä ovat siis nämä tekniset päästötiedot, jotka ovat oikeutena sille, että on tämä korkea vaatimusten mukaisen tunnusluku, joten jos he tarkistavat sitä, niin meidän pitää puhua heille aikataulun höllentämisestä ja sen sopimisesta toisaalta. Varmastikin tämä kaikki on mahdollista ilman, että no, tämän, tähän hyvin äärimmäiseen toimenpiteeseen, että hylätään tämä suoralta kerta, sanotaan, että se ei sitten tule takaisin monen kuukauteen. Ja jos halutaan autovalmistajat tähän mukaan, niin tässä nyt mennään kyllä väärään suuntaan, sillä he saattavat kävellä pois neuvottelupöydältä ja sitten mitä ne tapahdu kuukausiin tai vuosiin, joten pyydän olemaan hyvin varovaisia tämän asian suhteen. Kun päästään täysistuntoäänestykseen, niin otetaan, että se menee tämän valiokunnan läpi, niin sitten meidän pitää löytää poliittinen vaihtoehto tälle, jonka myötä saadaan yhteispäätösvaltuudet näistä vaatimusten mukaisuuden tunnusluvista mahdollisimman pian. Thank you very much. Kiitoksia. Voorzitter, Voorzitter, na opgeschrikt te zijn door het softwareschandaal. Kiitos, puheenjohtaja. Kuulimme ohjelmistoskandaalista ja olemme kaikki aivan oikeutetusti tässä nyt hieman karvat pystyssä. Ja meidän tulisi kuitenkin toimia niin, että Euroopan teollisuus ei joudu entistä huonompaan asemaan. Meidän on toimittava niin, että uudet menettelyt otetaan käyttöön vuonna 2016, ei vuonna 2017, kuten on sanottu. Yhdysvallat käyttää eri normeja, jotka pätevät myös sisävesialuksiin ja syyttävät meitä liiallisista päästöistä ja saastuttamisesta, mutta he toimivat samalla tavoin sisävesi osalta. Me tarvitsemme kompromisseja näissä tässä vuoden 2007 asetuksessa 80 milligrammaa per kilometri on keskeinen osa ja 110 prosenttia tämän yli. Ja vielä vuonna 2020 ilman mitään perusteita on väärä tapa toimia. Eroa voi olla 20-25 prosenttia, ehkäpä 50, mutta no 15, 25 on liikaa. Katalysaattori olisi voitu laittaa asentaa autoon noin sadalla eurolla. Tässä puhutaan vain rahasta. Raha ratkaisee kaiken, eikä todellisia tarpeita oteta huomioon. Päästöt vaikuttavat teollisuuteen, mutta myös maatalouteen. On varmistettava se, että ei käytetä kaksinaisstandardeja. Tämä tulee vaikuttamaan haitallisesti maatalousalaan. En voi hyväksyä sitä, mitä nyt tapahtuu. Ei. Enkä halua, että Pariisin ilmastosopimusta vesitetään. Äh, niin, koordinaattori Peter Liise joutuu olemaan muualla tänään ja pahoittelee mutta nykyinen keskustelu on jo osoittautunut, että miten paljon tarvetta keskustelulle, keskustelulle on näistä järjestelmistä ja on kyllä argumentteja olemassa, jotka puhuvat tämän komission ehdotuksen puolesta, mutta siitä huolimatta me CPP-ryhmä näkee tässä selkeä parannuksen tarvetta. Mekin tiedämme, että nyt yleisessä poliittisessa keskustelussa, niin tässä on tullut enemmän kysymyksiä esiin kuin vastauksia esiin tämä argumentti, että juuri nämä nostetut raja-arvot, niin niillä, niillä on taloudelliset perusteet takana, niin saattaa olla, mutta nyt kun meillä Euroopassa kuitenkin on Euroopassa hyvät sosiaaliset järjestelmät, niin täytyy tietää, mistä, siihen, mistä varat siihen tulevat. Ja ne tulevat vahvasti teollisuuden puolelta, ja se on osa syy, miksi meidän pitää olla tässä varovaisia. Ja täytyy hyvin tasapainoisesti pyrkiä tässä etenemään. Realistiset tavoitteet ovat tässä tietysti jotain sellaista, jota pidämme kovin tärkeänä. Ja EPP-ryhmässä me tarvitsemme jonkun verran aikaa tässä keskusteluun. Eli aktivisti emme tue tätä vastustusta vastalausetta. Enemmistönä äänestämme tyhjää, mutta näemme tässä keskustelumahdollisuuksia ensi viikkoakin ajatellen ennen kaikkea sitä taustaa vasten, että kun tässä on kyse viivästyksestä, että todellakin elinkeinoelämä ja teollisuus tarvitsevat tässä oikeusvarmuutta ja kun tämä pitkä menettely täytyy nyt saada päätökseen, onko nyt sitten vastalause oikea tapa tähän, niin se on toinen kysymys. Me keskustelemme ja odotamme tästä nyt täysistuntokäsittelyä. Kiitoksia sitten Dornano. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Myönnän, että olen erityisessä tilanteessa. Toisaalta on hyvä tahtoa komission puolelta eli he ovat vähentää tätä paino, no, normien painavuutta autoalalla. Nämä liian suuret vaatimukset siitä luodaan, niiden myötä luodaan liian monimutkainen järjestelmä, joiden myötä petostoimet helpottuvat toisaalta. Komission metodi ei kunnioita demokraattista prosessia. Olen jo puhunut tästä ongelmasta aikaisemmin komission ei pidä unohtaa, että jäsenvaltioiden intressit ovat sääntelyinnokkuuden edellä. Tässä on tehty ponnisteluja, kyllä myönnän, mutta olisin tukenut komission toimintaa, jos se olisi osoittanut enemmän huomiota avoimuudelle ja demokraattiselle keskustelle. Tästä syystä meidän ryhmämme äänestää tyhjää. Thank you very much. I have not seen other... Kiitos. Muita? Olihan se siellä vielä puheenvuoropyyntö. Niin, aivan pikaisesti. Olen yhtä mieltä kollega Görlingin kanssa, koska ei ole epäilystäkään siitä, että jos äänestämme tätä vastaan tunnepohjalta ja aika pikaisesti, niin lykkäämme sellaisten toimien hyväksymistä, joista varmasti olisi hyötyä kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Kuulin täällä asioita, joista en ole täysin yhtä mieltä, koska jos vertailemme päästöjämme Yhdysvaltain päästöihin, tässä hieman pelataan uhkapeliä, koska he katsovat pikemminkin keskiarvoja, kun me taas maksimipäästöjä niitä ei mielestäni voi täysin vertailla. No täällä sanotaan, että ei, mutta itsestäni kyllä tuntuu tältä. Ja olen kyllä perehtynyt asian aika konkreettisestikin. Eli on eroja, joiden takia tällaisia vertailuja ei suoraan voida tehdä. On aivan selvää, että me kaikki pyrimme parantamaan ilmanlaatua ja kansalaistemme terveyttä, mutta se, että tässä nyt hylkäämme ehdotuksen, johtaa täysin päinvastaiseen tavoitteeseen, vaikka haluaisimmekin toista. Eli en vielä tiedä, äänestänkö vastaan, mahdollisesti tyhjää tai vastaan. Uh, seuraava puhuja. Uh, Kiitos. Muutama pointti, joka on otettu esille. En ole kuullut kenenkään puolustavan valiokunnan lukua ellei siis joku voi esittää hyvää syytä, miksi pitäisi hyväksyä korkeammat rajaerot, joita ehdotetaan, niin sitten pitäisi valiokuntana hyväksyä, että päätöksen tulos on huono. Rajarvoja on nostettu, ollaan kuultu, että standardia oli sitten minimi- tai maksimiarvo, niin ne ovat Yhdysvalloissa korkeammat. Ja tiedämme myös, että prosessi, johon on lähdetty, itse asiassa on muuttanut parlamentin roolin antavaksi kuin että se, mieluummin kuin että se ottaa täyden vastuun. Mielestäni on aika ironista, että se tehtiin päivänä tämä päätös, jolloin äänestettiin kansallisista päästökatoista, josta oli konsensus kaikissa ryhmissä, että täytyy ryhtyä toimeen ilmanlaadusta. Ja 350 kilometriä Brysselistä tehtiin tämä päätös ja ymmärrän, tämän pointin, jonka Julie Görling esittää tästä potentiaalisesta viivästyksestä, mutta nämä olosuhteet nyt ovat kovin erilaiset kuin mitä ne olivat 2007. Eikö tämä asia kuulu jonkun asiantuntijajulkaisun loppusivuille? Tämä on valtavirran asia, joka on siis, jota käsitellään monien hienojen sanomalehtien etusivuilla The Guardian UK, ja ihmiset ymmärtävät asiat, he ymmärtävät huonon ilmanlaadun vaikutukset paljon paremmin kuin 2007 ymmärtivät ja jos sanotaan, että autovalmistajat kieltäytyvät yksinkertaisesti yhteistyöstä eikä välät pois, niin se, siinä ymmärretään väärin se rooli, joka parlamentilla on tämän asian ratkaisemisessa. Että minä kyllä olen luottavainen, kun tuen tätä vastustamista. floor to the Commission. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Me olemme kuunnelleet hyvin tarkkaavaisesti kaikki huolenaiheita, joita tänään on esitetty. Ja otamme nämä viestit hyvin vakavasti. Totta kai kunnanpitä täysin päätöksiä, joita tänään mahdollisesti tehdään kuitenkin. Haluaisin vielä kerran yrittää selittää esittää komission kannan tässä lainsäädäntökysymyksessä. Ensinnäkin pitää sanoa, että olemme samaa mieltä tästä tavoitteesta. Kuten jopa parlamentti, mekin haluaisimme, että olisi tämä oran kehys, joka päättää siihen, että noudatetaan, että siis dieselautot täyttävät nämä typpioksidipäästökriteerit ynnä muut Tämä on tavoite, joka meillä molemmilla on. Miten tämä tavoite pitäisi saavuttaa? Olemme sitä mieltä, että päätös, jonka tekninen komitea teki 28. päivä lokakuuta, tuo meidät lähemmäksi Sitä että saavutetaan se, että vähennetään NOx eli typpioksidipäästöt. Eli ne ylityksiä on 15-20 prosenttia, pitää paikkansa, mutta nykyiset tämmöiseksi päätökset tyytyvät edelleen kaksinkertaisesti. Tätä ei pidä unohtaa. Olette oikeassa, kun sanotte, että autot, jotka ovat tiellä, niiden pitäisi noudattaa euro 6 päästörajaa. Tämä pitää paikkansa. Ja jos ne eivät noudata päästörajaa, niin tilanne on sitten huono, mutta pitäisi myös muistaa, että samanlaisen kehys, joka otti nämä päästörajat käyttöön, salli myös sen, että on tietyn tyyppiset laboratoriotestit, jotka ovat sallittuja, ja tämä on osa tätä kehystä. Ja tästä syystä tänään jo pyritään varmistamaan se, että päästörajat, joista on sovittu euro viidessä ja kuudessa tehdään päätöksiä, jotta siirrytään laboratorioista todellisiin olosuhteisiin. Tässä tunnustetaan se, että järjestelmä aikaisemmin tai tähän asti ei ole ehkä ollut kaikkein tehokkain, mutta se on kyllä ollut oikeudellinen järjestelmä ja sitä ei voida kiistää. Joten komitean valikunnan päätös kaksi kuukautta sitten aiheutti tiukat rajat, jotka eivät muuta, muuta tai mene ylemmäs kuin euro 5 tai 6. Ne täydentävät oikeudellista kehystä ja ottavat käyttöön ensimmäistä kertaa todelliset ajonaikaiset päästöt, joka on suuri ero verrattuna tämänhetkiseen järjestelmään. Nyt on ensimmäinen kerta ikinä, kun mikään maa tai alue ottaa käyttöön tällaiset testausjärjestelmät. Pitää myös muistaa, että se, että on RDE-testit käytössä, vie auton valmistajat kohti sitä, että he menevät teknologisesti eteenpäin ilman näitä sääntöjä. Jos ne nyt viivästyy puoli vuotta, vuoden, kaksi tai kolme, niin edistys, jota pitäisi tapahtua nyt, ei tule tapahtumaan nyt. Ja mielestäni tämä on hyvin selvä päätelmä, jos viivästyksiä tulee millään tavoin jos tätä asiakirjaa muutetaan. Tämä teksti on kompromissi, pitää paikkansa, mutta päätöstä ei tee komissio yksin. Siitä on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa, ne ilmaisivat kantansa ja ne on myös otettu huomioon, mutta minun pitää sanoa, että vaikka tämä on kompromissi, niin tämä kompromissi tuntuu edelleenkin mahdolliselta ja se voi olla osa lopullista ratkaisua, sillä jos nyt puhutaan 1,6 tai 2,1, niin itse asiassa, kuten olemme selittäneet useasti, komissio on arvioinut tilannetta ja tuli päätelmään, että jos siirrytään 2,1 on edelleenkin sen, siinä liikkumavarassa, jonka myötä saavutetaan lopputulos, jota tavoitellaan. Joten vaikka tämä on kompromissi, tämä on edelleen kompromissi, joka täyttää komission tavoitteet jäsenvaltiot ovat osoittaneet, että tämä ei ole asia, josta he voivat sopia tällä tavoin. Sitten oli paljon kysymyksiä siihen, miksi olemme päättäneet siitä siirtymävaiheesta, phasing period, johtuu tilastovirheistä, laitteiston epävarmuuksista ja tämä johtuu siitä, että puhutaan täysin uudesta teknologiasta. Tämä olemme selittäneet useasti. Tämä on alkupiste. Tämä ei ole loppupiste. Haluamme, että päädytään näihin vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuihin, joka olisi lähellä yhtä. Ja sen takia puhun vielä nopeasti tästä toisesta vaatimusten mukaisen tunnusluvusta tästä syystä myös osana tätä pakettia. Olemme ottaneet käyttöön tarkistuslausekkeen. Ja muistakaa vielä yksi asia. Tämä tarkistuslauseke tarkoittaa, että toinen valitsemisen mukaisen tunnusluku on väliaikainen, mikä autovalmistaja ei ota käyttöön teknologiaa, joka määritelmältään on jo eh, väliaikaista. Tällä hetkellä jo siis autonvalmistajat, heillä on jo kannustimia käyttää teknologiaa, joka tuo heidät läheltä tätä tunnuslukua yksi. Tämä väliaikaisuus ei ole Siis tärkeä autovalmistajien pitää olla nyt jo noudattamassa näitä toimia ja varmistaa, että kahdessa kolmessa vuodessa tämän luvun pitää laskea, joten tämä on itse asiassa hyvin voimakkaas kannustin autovalmistajille jo nyt mennä 1,5 alapuolelle. Ihan lopuksi komissio on täysin vakuuttunut siitä, että pysytään näiden ö, sääntöjen puitteissa näiden valtuutusten puitteissa. Ja vielä viimeinen sana vaihtoehdoista, sillä paikkansa, että tämä ei ole lopputulos ehkä mitä halutaan, mutta sitten kysymys kuuluu, että mikä vaihtoehto on. Ja niin, tässähän vaaditaan komissiolta uutta tekstiä. Ja kysymys, joka liittyy tähän on, missä määrin ja milloin voisimme tehdä sen. No, totta kai tämä, tästä tekstistä pitäisi keskustella jäsenvaltioiden kanssa meidän pitää pohtia, miten jäsenvaltiot reagoisivat toiseen kertaan, jos he katsovat samantyyppistä tekstiä. Se totta kai komissio ei voisi laatia tekstiä, joka olisi vähemmän kunnianhimoinen. Olemmeko varmoja, että se tuo meidät kohti parempaa tulosta ja tulosta, joka tyydyttäisi kaikki ne, joilla on nyt epäilyksiä. Sitten on toinenkin vaihtoehto, yhteispäätös, jos nyt puhutaan yhteispäätöksestä, tässäkin on vaihtoehto, niin silloin puhutaan siitä, että asia viivästyy ei puolella vuodella vaan kahdesta tai kolmesta vuodesta. Ja kyllä on niitä, jotka ovat hyvin tyytyväisiä tästä viivästymästä, joten pitää myös muistaa, minne ollaan nyt menossa, jos asia hylätään, niin kuin tänään on ehdotettu. Lopuksi todellisen aikaisen päästö normit ovat osa kokonaispakettia. Tämä on yksi osa komission toimia tässä puhutaan vaatimusten mukaisen tunnusluvuista, tyyppihyväksännästä, ja kun hylätään tämä osa lainsäädäntöä, niin näin ollen myös kaksi hyvin tärkeää välinettä poistuu. Yksi niistä on se, että näihin defeat devices laitteisiin, estolaitteisiin, sillä ne ovat ainoa tapa estää näitä väärinkäytöksiä ja sitten käyttöön otetaan järjestelmä, joka on tällä hetkellä käytössä Yhdysvalloissa, josta on myös keskusteltu, eli että valmistajien pitäisi ilmoittaa päästöstrategia, mikä tällä hetkellä ei ole osa meidän kehystämme. Tästä syystä ehkä tässä mitä on Volkswagenissa. Eli tässä ei puhuta vain testeistä eikä rajoista, vaan puhutaan paljon muistakin välineistä, jotka poistuvat meiltä, jos tämä lainsäädäntö ei mene eteenpäin, niin kuin jäsenvaltiot, komissio ja valikuntaryhmät. Tässä kaikki, mitä haluaisin sanoa. Kiitos vielä kerran. Thank you very much. And now we can go after the debate to the next. No niin, nyt voimme siirtyä eteenpäin esityslistalla eli äänestykseen. Olemme saaneet nimenhuutoäänestyspyynnön ja tarvitsemme 19 jäsentä puoltamaan tätä pyyntöä. Kuka puoltaa nimenhuutoäänestyspyyntöä? Selkeä enemmistö. Nyt voimme äänestää tästä vastalauseesta. Äänestämme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. The next point we have... Sitten muita asioita ei ole. Muistutan vielä, että kokoonnumme seuraavan kerran 21. ja 22. joulukuuta. Kokous päättyy. Pipi è Pipi è